Uh, thank, good morning. Thank you for taking your Hyvää huomenta. Kiitoksia, että istuudutte paikoillenne. Meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi komission jäsen Kasainen, Katainen rakenteellisen yhteistyöhömme. Kiitän eh, tätä kovasti siitä, että olette täällä. Teillä on aina hyvät suhteet meidän valiokuntaamme. On aiheita, joista haluaisimme tietää mielellämme enemmän, mutta en halua nyt viivästyttää teitä enempää, vaan haluan antaa teille puheenvuoro, jotta voitte pitää puheenvuoronne. Puheenjohtaja, hyvät edustajat, suuret kiitokset kutsusta tähän keskusteluun koskien tätä jäsenneltyä vuoropuhelua. Alustavissa huomioissani keskityn lähinnä kiertotalouteen liittyviin asioihin, koska lainsäädännöllisiä ehdotuksia on vuoden, myöhemmin tämän vuoden lopulla ja ensi vuoden alussa tulossa, ja ne liittyvät tähän kiertotalouspakettiin. EUn kiertotalouspaketti on merkittävä virstanpylväs tiellä vähähiilistä resurssitehokasta tulevaisuutta. Uskomme, että kiertotalous käsitteenä siitä tulee yksi seuraavista megatrendeistä maailman taloudessa vähän saman tapaan kuin digitalisaatio tai robotistuminen. Paketin on hyvin raiteilla meillä melkein kaikki aloitteet on jo hyväksytty avainaloitteet, joita valmistellaan, jotka olisi pian tulossa äh, hyväksyttäväksi koskevat muovipake, muovipaketentoja, alhaisia kierrätystasoja, mm, erilaisia muita asioita ja indikaattoreita, joilla arvioidaan kiertotalouden tule- kehittymistä tulevaisuudessa EU-ssa ja sen jäsenvaltiossa legislative proposal for... Edelleen lainsäädännön ehdotus on tulossa koskien uudelleen käytettyä kaupunkivettä. Edelleen kemikaalituotteet ja jätelainsäädäntö ja jätteiden käsittely kiertotaloudessa globaalisti komissio on sitoutunut paremman sääntelyn periaatteisiin ja ottaa huomioon sidosryhmien kannat. Meillä on useita kohdennettuja julkisia kuulimisia aloitettu. On myös useita formeja, joilla käydään vuoropuhelua sidosryhmien kanssa ja ne on jo pystyssä. Edelleen annetaan tukea elintarviketuhlaukselle sitä, sitä vähentämiseen, toim, vähentämiseen tarkoitettuihin toimiin ja ryhmän, jonka tarkoituksena löytää ratkaisuja yrityksille ja julkiselle taloudelle kiertotalouden toitantan panemiseksi ensin, ensin muovistrategiasta. Komissio pyrkii siihen, että se esittelee kunnianhimoisen muovistrategian vuoden loppuun mennessä. Sen valmistelussa komissio arvioi monenlaisia mahdollisuuksia, esimerkiksi lainsäädännöllisiä ja taloudellisia välineitä tukea tukea ja mahdollistavia toimia sekä vapaaehtoisia toimia. Muoviteollisuus on hyvin tärkeä Euroopan taloudelliselle otta, taloudelle ottaen huomioon niiden laaja käyttö kotitalouksissa ja kompleksit high-tech-mahdollisuudet kiertotaloutta lisäämällä voidaan luoda uusia mahdollisuuksia innovoinnille, kilpailukyvylle ja työpaikkojen luomiselle. Kuitenkin tapa, jolla muoveja nykyään tuotetaan, ja miten sitä, miten sitä järjestetään eroon ei ole hyvä ja tehokasta kiertotaloudelle kierrättämällä muovia voitaisiin saada taloudellista hyötyä, mutta suurin osa muovista joutuu roskikseen kaatopaikoille tai poltettavaksi ja näin ollen monet myös päätyvät valtameriin. Tämä aiheuttaa merkittäviä kielteisiä ympäristövaikutuksia ja taloudellisia vaikutuksia myöskin. Näin ollen meidän on otettava tämä asia tosissaan. Tulevassa strategiassa pyritään siihen, että lisätään innovointia ja investointeja paremmin kiertävään muovikiertoon ja vähitennetään sen päätymistä kaatopaikalle ja sen kielteisiä vaikutuksia täydentäen jo olemassa olevaa EUn jätelainsäädäntöä. Näihin tarkoituksiin pyrkimällä strategialla pyritään myös parantamaan energiatehokasta vähähiilistä taloutta ja ja merkittäviä panoksia myös tähän, kun pyritään 2030-agendan tavoitteisiin muovin hallinnointi ja sen tuomat mahdollisuudet ovat tärkeä, tärkeä osa muovistrategiaa. Menestyksemme riippuu myös siitä, kuinka pystytään siirtymään kiertotalouteen kolmansissa maissa, koska EU ei pysty saavuttamaan kiertotaloutta eristyksissä muista. Vedenkäyttö on mukana prioriteettina kiertotalouden toimintasuunnitelmassa ja pyritään ottamaan huomioon sekundääriset raakamateriaalit. Komissio ottaa, ryhtyy useisiin toimiin rohkaistakseen uudelleenkäyttöön käyttöä uudelleen käsitellyn jäteveden osalta vähäisten vesiresurssien parempi käyttö ilmastonmuutoksen kynnyksellä on tärkeää, joka komissio arvioi lainsäädännön vaikutusta kastelun maataloudessa ja asettaa vähimmäisen ehtoja veden käytölle silloin, kun se on kustannustehokasta. Komissio on myös työstämässä juomavesidirektiiviä direktiivin perusteellisen tarkastelun jälkeen. Siinä tuetaan kestävää hallintoa kestävällä tavalla ja energian käytön järkevää vähentämistä ja vesiinfrastruktuurin kohentamista. Vettä menetetään paljon jakeluverkon vuoteen takia 23 prosenttia käsitellystä jätevedestä menetetään vuoteen kautta uudelleen tarkastetut juomavesidirektiivin standardit perustuvat kansallisiin standardeihin. Niiden kautta pitäisi luottamuksen kranaveteen lisääntyä ja pulloveden veden käytön vähentää. E- ehdotus on tulossa vuoden loppuun mennessä. Sitten lyhyesti kiertotalouden rahoittamisesta. Liiketoimintamallit sellaiset kuin kiertotalous saattaa edellyttää uusia innovoivia rahoitusvälineitä olemassa olevista eh, välineistä. Meillä on esimerkiksi ESIR ja toinen ohjelma komissio on kuitenkin sitä mieltä, että tarvitaan uusi foorumi, jossa keskitytään kiertotalouteen nimenomaisesti. Yhdessä EIPn kanssa aloitimme tämän vuoden tammikuussa kiertotalouden rahoituksen tukevan foorumin, jolla otetaan mukaan sidosryhmiä, kuten kansallisia edistys, kehityspankkeja ja pyritään tukemaan kiertotalouteen liittyviä hankkeita. Ensimmäinen asiantuntijaryhmän kokous pidettiin toinen lokakuuta tänä vuonna kuten komission tiedon annossa syyskuuta 2016 pääomamarkkinaunionista todetaan, rahoitusjärjestelmän uuden rokkaus on tärkeää, että päästään ilmastotavoitteisiin. On myös huomiota veri ympäristönäkökohtia mukaan lukien ne, jotka ovat mukana kiertotalouspaketissa. Komissio ponnistelee nyt sen eteen, että rahoitusjärjestelmä suunnattaisiin tukemaan pitkän ajan kestäviä hankkeita. Olin aika vaikuttunut korkean tason kestävän rahoituksen ryhmän ensimmäiseen raporttiin ja odotan eh, työn päättymistä vuoden loppuun mennessä. Uusi parannettu jätelainsäädäntö on ydin siirtymässä, kohti kiertotaloutta ja se työ, myös työpaikkoja ja lisää tehokkuutta. Jätehuollon tehokku, tehostaminen on win-win tilanne. Se parantaa taloutta ja ympäristön laatua. Vahvoja kannustimia ja tarvitaan, että saadaan aikaan nopeita muutoksia kentällä ja voidaan siirtyä kiertotalouteen neuvottelut ovat olleet vaikeita, mutta monilla aloilla Euroopan parlamentin ja neuvoston kannat ovat samoilla linjoilla. Meidän on rakennettava tälle yhteiselle pohjalle. Komissio on valmis helpottaakseen prosessin, että vuoden lopun mennessä päästäisiin sopimukseen, niin kuin toimielinten välillä on sovittu. Hyvät jäsenet, eilen keskustelitte huomattavasti hormonihäiritsijöistä. Pelkäänpä, että minulla ei ole juurikaan lisättävää siihen, mitä täällä jo eilen todettiin, mutta ihan lyhyesti tästä hyvin äh, päiväpolttavasta asiasta olemme pohtimassa seuraavia askeleita Euroopan parlamentin äh, komission äh, asetuksen hylkäämisestä koskien näitä hormonihäiritsejä, kun torjunta lainsäädännön puitteissa Euroopan parlamentti lähetti meille vahvan viestin vastalauseen kautta. Se merkitsee, että tieteellisiä kriteerejä ei voida hyväksyä sellaisena kuin komissio oli niitä ehdottanut, mutta edelleen haluaisimme löytää tavan edetä tässä asiassa. Viivästyksiä on ollut jo tarpeeksi. Jos ei sopimusta saada, se on huono tilanne e- e- EUlle ja meille kaikille. Mitään terveyshyötyjä ja ympäristöhyötyjä ei tule siitä, että pidetään kiinni väliaikaista kriteereistä, joita tällä hetkellä toteutetaan. Voimme varmasti olla kaikki yhtä mieltä tästä. Tämän ovat kaikki sidosryhmät tunnustaneet. Komission ehdotus perustui järkevään lähestymistapaan, jota selkeä enemmistö jäsenvaltiosta tuki. Uskon, että emme ole kovinkaan kaukana ratkaisusta. Tällä hetkellä pohdimme sellaista tulosta, jonka sekä jäsenvaltiot että Euroopan parlamentti voisivat hyväksyä. Haluaisin hyödyntää tilaisuutta ja vedota teidän yhteistyöhönne tässä asiassa. Haluaisin muistuttaa jäseniä siitä, että hyväksymällä nämä kriteerit Euroopan unionista tulisi ensimmäinen sääntelyjärjestelmä maailmassa, jolla on oikeudellisesti sitovat kriteerit, joilla määritellään mikä on hormonihäiritsijä ja näitä kriteerejä voitaisiin myös soveltaa torjunta-aineisiin. Tämä tekee esimerkin muillekin, eipä hävitetä ja hukata tätä mahdollisuutta. Keskustelun jälkeen täällä tulette paneutumaan hormonihäiritsijöitä koskevasta delegoidusta säädöksestä koskien torjunta-aineita. Komissio on valmis antamaan kaikki tarvittavat selvitykset ja toivoo, että löytäisimme yhdessä tien eteenpäin niin, että nämä kriteerit voidaan lopultakin vahvistaa. Joten hyvät jäsenet, hyvä puheenjohtaja, päätän puheeni tähän ja olen käytettävissänne ja vastaan kysymyksiin, jos vain osaan. Thank you. Thank you very much, uh, Kiitoksia oikein paljon, hyvä komission jäsen, hyvin kattavasta ähm, yleiskatsauksesta toimintaanne, joka liittyy meidän valiokuntaamme. Kaikki se, mitä mainitsit, on erittäin tärkeää meille ja kovasti odotamme eh, uusia strategioita tai lainsäädäntöehdotuksia eh, muoveista, rahoituksesta, eh, kestävien hankkeiden rahoituksesta ja niin poispäin. Aloitamme puhujilla poliittisten ryhmien nimissä. Ensin EPPn puolesta edustaja Grostet. Monsieur le vice-président. Varapuheenjohtaja, ensinnäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että olette tulleet keskustelemaan tänne kanssamme valiokuntana. Olen pahoillani vain siitä, että nimittäin siitä, että meitä on liian me olemme hiljan harvalukuisena täällä teitä kuuntelemassa, mutta on syytä, että tiedätte, että olemme oikein iloisia siitä ja arvostamme sitä, että tulette säännönmukaisesti tänne valikuntaan kertomaan strategioista, jotka komissio on luonut lukkoon. Te puhuitte, te puhuitte meille nyt tästä strategiasta, joka on hyvin kunnianhimoinen, joka on tärkeä vihreässä taloudessa. Olen oikein tyytyväinen siitä, että tässä on mukana uusia toimia koskien kiertotaloutta, josta yksityiskohtaisesti puhuitte mukaan lukien muovistrategia, jota tuen täysin täysin. Toivon, että sen suhteen saisimme siitä mahdollisimman paljon yksityiskohtia. Kiitoksia myös siitä, että puutuitte kysymykseen Yhtä asiaa pahoittelen nimittäin sitä, että terveys on kokonaan unohtunut tästä strategiasta. Tässä on kaikenlaisia erityisiä toimialakohtaisia toimia, mutta mikään niistä ei koske terveysalan teollisuutta, joka on innovoiva, paljon lisäarvoa tuova, tuova sektori, jota digitaalisuus muuttaa koko ajan, ja Euroopan unionin pitäisi olla johtaja tällä alalla. Se olisi meidän talouden intressi, se on myös, ja siitä on hyötyä myös terveydelle asiakkaille ja, ja potilaiden terveydelle. Miksi tämä on unohdettu? Miten komissio voi tähän puuttua? Aiotteko jatkaa strategiaa, jolla vahvistetaan lääketeollisuuden kilpailukykyä, johon viitattiin komission tiedon annossa vuonna 2012. Tiedon nimi oli eurooppalainen vahvempi teollisuuskasvun e, puolesta. Tämä on todella tärkeä asia. Lopuksi haluaisin sanoa, että olen oikein iloinen siitä, että esimerkiksi omassa maassani vielä maanantaina neljä hanketta saivat vihreää valoa komissiolta. 100 miljoonan rahoitus on tulossa e- energia- ja ympäristöalalle. Haluaisin, että selittäisitte näistä hankkeista, jotka on hyväksytty, jotka saavat tukea. Ohjataanko tätä kautta jotenkin erityisiä, erityisiä hankkeita kohti ja miten tämä tehdään, jos näin tehdään? Ja mikä sitten on näiden hankkeiden osuus ympäristö- ja energia-aloilla verrattuna kaikkiin hankkeisiin, joita komission Junckerin suunnitelmasta rahoitetaan. Kiitoksia. Minäkin kiitän teitä, edustaja Grostet, ja seuraavaksi st ryhmän puolesta edustaja Dalli. Chair uh, Kiitos Kiitos rouva puheenjohtaja, kiitoksia komissaari, että olette täällä luonamme tänään. Haluaisin keskittyä tässä kahteen asiaan, jotka liittyvät toisiinsa ja otitte nämä asiat myös esille. Ensinnäkin muovipaketti ja kiertotalouspaketti siis, missä keskitytään muoviin. Te mainitsitte yhden erittäin tärkeän näkökannan. Tämähän ei ole asia, jota käsitellään ainoastaan Euroopan unionin tasolla. Mitä suunnitelmia komissiolla on että se menisi pidemmälle ja käsittelisi myös maailmanlaajuisia näkökohtia. Tänä aamuna asiakirja mainittiin liittyen tähän strategiaan. Tässä puhuttiin kierrättämisestä ja muovin uudelleen käytöstä. Ehkä voisitte puhua tästä vielä hieman lisää. No sitten tähän liittyen. tähän olette myös vastuussa kasvusta ja vakaudesta. Aikaisemmin kun puhuitte, niin te sanoitte, Bryssel on kärjessä, kun puhutaan tutkimuksesta ja puhtaammasta energiasta eh, ja kestävän kehityksen tavoitteista ja sitoumukset liittyen COP21. Mutta nyt näyttää siltä, että Eurooppa jää jälkeen, kun puhutaan innovaatiosta ja tutkimuksesta. Näettekö, että jäsenvaltiot investoivat, jotta ne olisivat kärjessä, mitä innovointiin tulee? Ja onko luotu tällainen foorumi, jotta voitaisiin toimia, koska ei ole ollut riittävästi innovointia? Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Visnievska. Kiitoksia. Te puhutte suunnitelmista, ähm, tavoitteista. Haluaisin sanoa, että meidän suunnitelmamme ja tavoitteenne pitää sopia yhteen ähm, todellisten mahdollisuuksien kanssa, sen kanssa, mikä on toteutettavista. Äh, kun on kyse lannoitteista, niin tilanne on hyvin konkreettinen. Seuraavassa täysistunnossa äänestämme tästä direktiivistä. Envi-valiokunta on ähm, ottanut hyvin kunnianhimoisen asenteen tähän, kunnianhimoisemman kuin mitä komissio, kun on kyse esimerkiksi kadmiumista. voimme odottaa, että äänestyksestä tulee vaikea äh, täysistunnossa, koska valiokunnassakin äänestys meni läpi aivan ähm, hiuksen hienosti. On monia jäsenvaltioita, joiden kanta on erilainen. Ne haluavat mahdollisimman paljon rajoittaa näitä ähm, raja-arvoja. Joissain jäsenvaltioissa ei ole äh, lannoitetuotantoa tai hyvin rajallista sellaista. Toiset taas haluavat sopeuttaa raja-arvo teknologisiin mahdollisuuksiin. Tämä koko kiista liittyy myös terveyteen. ei ole mitään selkeitä äh, tietoja siitä, millainen terveysvaikutus tällä voi olla. Äh, ehkä kyse on ennemminkin erilaisten etujen ristiriidasta. Uskotteko, että neuvostossa päästään yhteiseen kantaan vuoden loppuun mennessä? Ja aikooko komissio yrittää helpottaa yhteisymmärryksen saavuttamista neuvostossa, jos tänä päivänä ehdottaisiin tämän tyyppistä lainsäädäntöä, niin kannattaisitteko yhtä lailla kadmium-tason alentamista? kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden kannat. Tämä hyödyttäisi ainoastaan joitakin jäsenvaltioita. Eikö olisi ehkä parempi ottaa sellainen kanta, että helpotettaisiin muiden lannoitteiden pääsyä markkinoille? Kiitoksia. Muistutan teitä vain siitä, että katsotte eh, tuota puheaikaa tuolta näytöltä. Eh, kiitoksia. Edustaja Gerbrandi. Thank you, Commissioner. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kiitoksia herra Katainen tästä yleiskatsauksesta, mitä me voimme odottaa komissiolta tulevina kuukausina. Minä haluaisin keskittyä kahteen asiaan. Ensinnäkin tämä muovistrategia. Me odotamme tässä komission ehdotusta. Ja kysymykseni se on aika tarkka. Jos olen nyt ymmärtänyt oikein, niin on olemassa tällainen sisäinen taistelu komissiossa, mitä mikromuoveihin tulee. Tämä on erittäin tärkeä elementti. Mikromuovia löytyy joka paikasta. Useat jäsenvaltiot ovat esittäneet huolenaiheensa. Joten kysymykseni on, Oletteko valmis taistelemaan sen puolesta, että otetaan vahva politiikka käyttöön liittyen mikromuoveihin, esimerkiksi mikromuovien käyttö kosmetiikassa? olisi erittäin tärkeää, että puuttuisimme tähän valtavan ongelmaan. Minä ymmärrän, että tämä on teidän pöydällänne tällä hetkellä ja te päätätte, otetaanko se mukaan vai ei. No sitten toinen kysymys. Te ette puhunut siinä, mutta se on osa teidän salkkuanne, eli biodiversiteetti. Ympäristövirastohan on julkaissut raportin ja tässä todellakin kaikki varoitusvalot vilkkuvat. Me emme ole saavuttaneet tavoitteitamme vuodelle 2020, mitä biodiversiteettiin tulee. No sitten päätettiin, että ei enää avata uudelleen lintujen habitat direktiivi ja sitten toimin, ympäristön toimintaohjelma. Sen on hyvä, mutta me emme tarvitse tavoitteita ainoastaan siihen liittyen. Tutkimuksista olen nähnyt ennen kaikkea maatalouden piirissä voidaan tehdä hyvin paljon tilanteen parantamiseksi, jos nyt asia myönteisesti muotoillaan. Mutta kollegan Hogan sanoi, että odotan seuraavaa YMPtä, koska ähm, muuten ei saada parannettua vaikutuksia ympäristöön. Joten kysymykseni kuuluu, voimmeko odottaa lausuntoa komissiolta, jossa sanotaan, että olemme pahoillamme, me emme saavuta tavoitteita, tai voimmeko odottaa, että komissio toimii ja pyrkii saavuttamaan kriteerit, biodiversiteettikriteerit vuodelle 2020, koska muuten tapahtuu niin kuin viimeksikin sanomme, että no emme saavuta tavoitteita ja sitten taas on kulunut kymmenen vuotta. Tämä on minun konkreettinen kysymykseni, mitä me voimme odottaa teiltä. Mr. Eck. Kiitoksia Jan. Edustaja Ek. Äh, kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa varapuheenjohtaja Katainen. Ihmisten aiheuttava eh, ilmaston lämpeneminen on mm, ihmiskunnan suurin ongelma tänään. Sen vaikutukset eh, tuottavat taloudellisia ja ympäristöllisiä mm, eh, tuhoja, joita ei voida edes kuvitella, ja inhimillisiä uhreja. Lisäksi Ähm, äh, vesi äh, vesi äh, likaantuu nitraatein ja muin päästöin, samoin meret ovat täynnä jätteitä ja sadevedet sademetsät kärsivät. Tänään vuonna toinen eh, elokuuta oli se päivä, jolloin tutkimusten mukaan olimme kaikki resurssit käyttäneet vuonna 2017. Maailman eh, väestö kasvaa ja me käytämme resursseja niin kuin meillä olisi kaksi maapalloa. Eh, tällainen kielteinen toimintatapa on lisääntynyt ja jatkuva talouskasvun saavuttamisen yrittäminen aiheuttaa meille enemmän ongelmia kuin hyötyjä. Kennis Boulder, taloustieteilijä, sanoi, että jokainen, joka uskoo, että eksponentiaalinen kasvu voisi ähm, maailmassa, jossa on päätepiste jatkua loputtamiin, ei voi olla oikeassa. Tämä johtaa taloudelliseen ja rahalliseen epävakauteen, sotiin ja monien väestön ryhmien siirtolaisuuteen. Kiertotalouskaan ei pysty tätä ratkaisemaan. Saamme pelkästään hengitystauon, vähän enemmän aikaa siihen päivään, jolloin kaikki resurssit on käytetty. Eikö kaikkien poli- politiikan tavoitteen pitäisi olla se, että yritetään täyttää tämän sukupolven tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia täyttää tarpeisiinsa. Mitä mieltä olette siitä, että muutettaisiin radikaalisti nykyinen taloudellinen malli ja vähennettäisiin tuotantoa ja kulutusta? Tällainen valvottu negatiivinen talouskasvu, jos on kuuluisi reilu hyödykkeiden jako, joka varmistaisi tulevien sukupolvien mahdollisuuden ja ekologiset olosuhteet olosuhteet planeetallamme. Kiitän teitä rehellisestä vastauksesta. Kiitoksia ja edustaja Sklirek. Thank you, Madam Chair. Thank you, thank you, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvä komission jäsen. Kiitos tästä mahdollisuudesta keskustella kanssanne tärkeästä aiheesta, joka koskee EUn kiertotaloutta. Edistymme kaiken kaikkiaan EUn taloudessa tai siirtymässä kiertotalouteen ja olemme yhä valppaita yhä tietoisempia eri haasteita. haasteista. Meillä on suuria huolia, koska erot maiden välillä ovat suuria. Jätehuollon e, materiaalin keräämisen ja tehokkuuden, resurssien tehokkuuden osalta saman aikaan puuttuu päättäväisyyttä ja motivaatiota jäsenvaltioiden taholta. Tällä hetkellä EU:ssa vain 6 prosenttia investoinneista jätehallinnossa tehdään Euroopan rakennerahastoista. Samaan aikaan on hyvin paljon jäsenvaltioita, joilla on suuria ongelmia jätehuoltojärjestelmissä. Mitä voitte tehdä enemmän, jotta tämä suuntautuminen voidaan muuttaa? Tämä on ensimmäinen kysymykseni ja siihen lisäyksenä meidän on muistettava se, että näiden uusien raaka-aineiden ja pohtia, miten me, mitä on tehtävä tämän jälkeen. Emme halua, että, tärke, että arvotkaat materiaalit poltetaan, mutta meillä ei ole tarpeeksi kapasiteettia käsitellä uusia raaka-aineita Euroopassa. Meidän on vahvistettava äh, tämän tyyppistä kapasiteettia. Eurooppalaiset varat on kohdennettava tähän suuntaan. Emme halua näiden materiaalien viemistä kolmansiin maihin useimmiten niitä käsitellään epäasiallisesti ja sitä on ympäristöhaittaa ja terveyshaittaa. Minkälaisia rahoit- rahoitusvälineet ja lisää tukea komissio aikoo kohdentaa näihin haasteisiin? Toinen kysymys liittyy tähän uuteen muovistrategiaan. Siitä on, se on tulossa vuoden loppuun mennessä. Merkittävä osa siitä koskee ja kolmannen sukupolven for these feedstocks. Can we expect some policy action? Rehualalle. Voiko komissio varmistaa, että paremmin hallin, hallitaan näitä rehukysymyksiä, miten vähennettäisiin fossiilipolttoaineen käyttöä ja voitaisiin kerätä tehokkaammin jätteitä? Concludes our first, um... Uh, round of questions. So, uh... Tähän päättyy tämä mm, kysymyskierros. Ennen kuin järjestän seuraavan kysymyskierroksen, niin pyydän teitä vastaamaan näihin kysymyksiin. Kiitoksia oikein paljon. Aloitan edustaja Grostetin kysymyksillä. Ensin eh, terveyskysymykset. Komissio toteuttaa useita toimia terveyden alalla tukeakseen jäsenvaltioita terveyspolitiikan haasteissa. Monet näistä ovat jatkoa käynnissä oleville toimille. On kuitenkin kolme uuttakin aloitetta, kolme esimerkkiä. Yksi on terveyden ja hoidon digitalisointi se tarkoittaa sitä, että valmistelemme tiedonantoa, joka on askel auttaa jäsenvaltioita luomaan digitaalisia ratkaisuja terveydenhoidossa. Se voi maannuttaa kansalaisia ja auttaa ihmisiä hoitoalalla. Tällä tulee olemaan vaikutusta terveysalaan, mutta mutta ähm, pitäisi olla myös enemmän pääsyä sähköisen terveydenhuoltopalveluihin ja se vähentäisi myös äh, terveydenhuollon kustannuksia. Me työstämme myös aloitetta äh, terveysteknologia-arvioinnin yhteistyössä, että voidaan arvioida uuden innovatiivisten lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden tehokkuutta. Ja kolmas aloite, joka on kaikkein uusin aloite, ähm, presidentti Juncker äh, ilmoitti äh, rokotusten toimintasuunnitelmasta. Tavoitteena on lisätä rokotekattavuutta jäsenvaltiosta, jotta voitaisiin äh, suojata kansalaisia epidemioilta ja vahvistaa Eh, rokotekattavuutta. Nämä ovat ne eh, esimerkit, jotka halusin mainita toiseksi. Ympäristöön liittyvät sijoitukset. Panenpa tästä nyt Esir-hatun päähäni. Esir on jo nyt rahoittanut hyvin paljon ympäristöön liittyviä sijoituksia erityisesti uusiutuviin energiamuotoihin ja teho, energiatehokkuuteen myös muutamia suuria kiertotaloushankkeita esimerkiksi sellu- ja paperialalla. Sellu- ja paperiyritykset ovat muuttaneet toimintatapaansa. Ne eivät ole enää pelkästään sellu- ja paperitehtaita, vaan ne ovat kiertotalouden tuotteja. Ne tuottavat ensin itse kaiken energiaa, jota ne tarvitsevat uusiutuvista energialähteistä, mutta myös paperin ja sellun tuotannon sivutuotteet voidaan käyttää ovat myytäviä tuotteita. Ja näitä investointeja rahoitettu Esiristä. Kun menemme Esir 2.0, niin sitten meillä on selvä tavoite COP23 investointeihin, eli niiden pitäisi olla 40 prosenttia kaikista investoinneista. Mitään yläraja ei ole, mutta tällainen 40 prosentin tavoite meillä on, joka meidän on saavutettava. Joten ESIR vaikuttaa olevan aika hyvä rahoitusväline kiertotalouden ja ympäristön rahoittamiseen, siihen liittyvien hankkeiden rahoittamiseen. Erityisen hyvin se on toiminut energiatehokkuushankkeissa, mukaan lukien Ranskassa. Edustaja Dalli kysyi muoveista ja muovistrategiasta myöskin maailmanlaajuisesti. Myös edustaja Gerbrandi kysyi mikromuoveista. Yritän vastata näihin kahteen kysymykseen samaan aikaan. Eli jos onnistumme luomaan hyvin toimivan strategian Euroopassa, niin sillä olisi vaikutus myös globaalin kenttään. Jos onnistumme löytämään tapoja vähentämään muovin kokonaiskulostusta, jos onnistumme luomaan asetuksen biomuoveista, jotta rohkaisimme niiden eh, tuloa markkinoille. Ja sitten loisimme eurooppalaiset eh, kierrätysmuovin markkinat. Kaikki nämä asetukset eh, koskisivat myös kolmansien maiden toimijoita, jotka haluavat toimia Euroopassa. Näillä tulee kyllä olemaan sitä vaikutusta maailmanlaajuisestikin. Se rohkaisisi yrityksiä ja toimijoita kolmansissa maissa myös soveltamaan näitä samoja asetuksia ja tapoja, toimintatapoja omissa maissaan. Kolmas asia on, että voisimme viedä tämän säädösmallin muihin maihin, esimerkiksi kehitysmaihin, joiden, maihin, joiden kanssa meillä on kehitysyhteistyötä. Tietenkin yhteistyössä niiden kanssa, mutta voisimme parhaita käytänteitä jakaa. Siksi on tärkeää, että oman järjestelmämme saa saamme toimimaan kunnolla ensin. Mikromuovi on varmasti yksi osa strategiamme. Kuten mainitsitte, kalat ovat täynnä mikromuoveja jo nyt. Ja tällä on terveysvaikutusta kansalaisiimme. Tämä on vain yksi esimerkki. Valtamertamme sedimentit kärsivät myös joten eh, mikromuovit tulevat varmasti olemaan osa tätä pakettia. Edustaja Dalli kysyi myös innovoinnista ja siitä olemmeko jäljessä eh, kilpailijoitamme ja jäsenvaltioiden rooli tässä. On totta, että jäsenvaltiot eivät ehkä investoi ihan niin paljon kuin me kaikki ja, toivoisimme ja kuten olemme sopineet mutta samanaikaisesti on jäsenvaltioita, jotka äh, korostavat innovointia enemmän ja tämän lisäksi meidän horisontti 2020 ohjelmamme antaa hyviä mahdollisuuksia. Nostan esiin vain kaksi kaksi erilaista tapaa katsoa eurooppalaisen innovointipolitiikan tulevaisuutta. Äh, yksi on se, että ohjausjaksoprosessin puitteissa minä haluaisin keskittyä enemmän äh, inhimillisen pääomaan äh, liittyviin maakohtaisiin suosituksiin. Meidän on rohkaistava jäsenvaltioita rahoittamaan enemmän tutkimusta ja innovointia, mutta myöskin koulutuksen laatuun on investoitava, esimerkiksi opettajan koulutukseen. Tätä jäsenvaltiot voivat tehdä ja meidän pitäisi ähm, painostaa niitä tekemään enemmän tällä saralla. Toinen äh, asia on se, että äh, me, kun meidän täytyy uudistaa monivuotiset rahoituspuitteet, niin meidän pitäisi keskittyä niille osa-alueille, jossa EUn lisäarvo on suurin ja on aivan selvää, että innovointi ja tutkimus sekä turvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat niitä osa-alueita, joissa EUn lisäarvo on korkein. Siksi minä henkilökohtaisesti budjetissa keskittyisin tutkimukseen ja innovointiin. Edustaja Wisniewska kysyi lannoitedirektiivistä ja ovatko kadmiumtasomme hyväksyttävät. Minä kyllä pitäisin eh, kiinni näistä kadmion tasoista tänään, vai tietäen, että jäsenvaltiolla on hyvin vaikea hyväksyä tätä. Eh, ensinnäkin, kun lasketaan kadmiumtasoja, niin se on hyväksi ihmisten terveydelle. Toiseksi se on objektiivinen tapa eh, muuttaa lannoitemarkkinoita. Se on yhtä tärkeää kuin terveys. Olen vakaasti sitä mieltä, että jos luomme eurooppalaisen asetuksen, joka mahdollistaa uuden biopohjaisen, jätepohjaisen lannoitetuotannon, se olisi erittäin hyvä taloudellemme. Meidän äh, riippuvuutemme tuontifosforista vähenisi huomattavasti ja se loisi myös uudet markkinat on hyviä syitä sille, miksi jotkut jäsenvaltiot vastustavat, esimerkiksi geopoliittisia syitä mutta vaikka otan huomioon kaikki nuo geopoliittiset huolenaiheet, niin silti olen sitä mieltä, että tavoite, että saavutetaan yhtenäismarkkinat biopohjaisille lannoitteille ja se terveysvaikutus, mikä kadmiumtason alentamisella on, on tärkeämpi kuin tämä. Ja tietenkin yritämme rohkaista jäsenvaltioita Äh, löytämään ratkaisun. Komissio haluaisi saada tämän asian ratkaistua ja sovittua. Biodiversiteetti. Edustaja Gerbrandi kysyi tästä. Meillä on tämä toimintasuunnitelma, joka kattaa 50 konkreettista tointa. Äh, suurin osa näistä toimista käynnistetään tänä vuonna niin, että komissio voi äh, raportoida niiden toteutumisesta ennen mandaattimme loppua. Me haluaisimme myöskin vahvistaa luontodirektiivien täytäntöönpanoa ja nopeuttaa prosessia, jotta saavutettaisiin 2020 tavoitteet, jotka liittyvät biodiversiteetin vähenemisen pysäyttämiseen. Meidän tarkoituksemme on arvioida biodiversiteettistrategiaa ja raportoida siitä vuoteen 2020 mennessä tämän raportin tulos on lähtökohta, jotta komissio voisi ähm, suunnitella biodiversiteettistrategiansa 2020 jälkeen. Äh, Natura-verkosto äh, ja äh, on, on kuitenkin pitkällä aikavälillä hyvä pohja biodiversiteetti ähm, säädöstölle. Herra Eek nosti esiin tämän perustavanlaajuisen kysymyksen talouskasvun järkevyydestä ja te ehdotitte vaihtoehtoista kasvumallia. Tämä on tietenkin hyvin ideologista ja hyvin perustavanlaatuista. Minulle on vaikea ymmärtää, miten heikko kasvu tai negatiivinen kasvu hyödyttäisi paremmin meidän ähm, yhteiskunnallisia ympäristötavoitteitamme. Meillä on joitakin viimeaikaisia äh, esimerkkejä negatiivisesta kasvusta ja keskitystä tavasta jakaa hyödykkeitä Venezuelasta, Kuubasta, ja ne eivät ole kovinkaan rohkaisevia malleja Euroopalle uskon, että meidän kasvumme voi perustua parempaan laatuun. Ja tässä me tarvitsemme kiertotaloutta ja kestävää kasvua. Minä satun uskomaan, että kun puhumme kiertotaloudesta, kummatkin sanat ovat tärkeitä, kierto ja talous. Ja jos jommalta kummalta viedään pohja, niin silloin meillä ei ole kiertotaloutta kiertotalous tarkoittaa, että voittoa pitää tulla jostain ja me säät, lainsäätäjä säätelemme, mistä voitot tulevat. Ne voivat tulla äh, laadusta sen sijaan, että, ne tulevat, että se tulee määrästä se voitto. Sitten oli kysymys jätehuollosta ja No, kaksi huomiota liittyen jätehuoltoon. Yksi on äh, jätelainsäädäntö, jos onnistutaan hyväksymään jätelainsäädäntö, joka asettaa sitovat tavoitteet jäsenvaltioille, niin se yksin olisi riittävä kannustin, jotta voidaan luoda parempaa, kestävämpää, kierrättävämpää jätehuoltoa. Joten tämä yksi säädös vaikuttaisi huomattavasti jäsenvaltioiden ja alueiden tapaan ajatella siitä, miten hallinnoida jätevirtoja. Raha ei tässä ole päällimmäisin ongelma, koska kun saamme asetuksen oikein, niin se pakottaa tekemään muutoksia ja mahdollistaa yksityiselle sektorille myös tarjoamaan uusia ratkaisuja ja teknologioita kunnille esimerkiksi. Mutta niin kauan kuin on julkisen rahoituksen tarve, meillä nyt jo on 5,5 miljardia euroa rakennerahastoissa jätehuollon parantamiseksi jäsenvaltioissamme. 5,5 miljardia, tämä on vain yksi rahoitusvirta. Horisontti 2020 meillä on 860 miljoonaa euroa vuosille 2018-2020 parempaa jätehuoltoa varten, joten teknologia on jo olemassa, äh, on jo olemassa olevia jätehuoltosuunnitelmia, joissa käsitellään äh, eläinten lantaa, jotka, jossa voidaan eristää kaikki ainesosat eläinten lannasta. Tämä on hieno symbioosi, jossa voimme suojata vesistöjämme ja samalla kerätä hyödylliset aineet tarteen lannoitteista. Tämä on osa modernia lannoiteteollisuutta tulevaisuudessa. Kiitoksia. Uh, Kiitos. Ja nyt meillä on toinen kysymyskierros. Tällä kertaa sovimme, että minuutti per kysymys. Edustaja Schott. Thank you very much. Uh, Kiitos. In order to achieve uh, circular... Kiitos herra Katonen. Jotta me pääsemme kiertotalouden tavoitteisimme, sopimusten tavoitteisiin, niin säädökset pitäisi hyväksyä. Ja tietysti tästähän kaikki vasta alkaa. Mitä turvallisuuteen tulee, niin tässä pitäisi ottaa huomioon ympäristörikokset ja komission pitäisi myös ähm, vahvistaa näitä näkökantoja, Korruptioprosentti joissakin jäsenvaltioissa on vielä hyvin korkea, joka saattaa vaikuttaa näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Aikooko komissio ryhtyä ylimääräisiin toimiin, kun se taistelee yrityksiä vastaan, jotka eivät pidä kiinni ympäristölainsäädännöstä? Ja sitten toinen kysymys. Tämä kahdeksan miljoonaa uutta työpaikkaa on syntynyt vaikka meillä on kuitenkin uusi agenda ja myös tämä solidaarisuusyksikkö, niin, niin, tässä toki nuoret jälleen kärsivät. Vaikuttaako tämä työllisyyslukujen kasvuun jäsenvaltioissa? Ryhtyykö komissio toimiin jossakin jäsenvaltioissa, jossa työttömyysluvut ovat korkeampia kuin toisissa maissa? Tai paljon alhaisemmat. Eli tässä on todellakin vielä suuria eroja joidenkin jäsenvaltioiden välillä ja aikooko komissio ryhtyä toimiin tasoittaakseen tilanteen. Nämä olivat ne kaksi kysymystä, jotka teidän piti esittää tänään. Niin, minun piti esittää kaksi kysymystä. Hyvä. Lainen. Edustaja Lainen. Herr Vizepräsident arvoisa varapuheenjohtaja. Te sanoitte aivan oikein, että kiertotalous on megaprojekti, joka johtaa talouden muutoksiin. Tämä on todellakin laaja aihe, koska meidän täytyy vähentää resurssien käyttöä. Tiedän, että olitte Kiinassa ja teillä on yhteyksiä Kiinaan. Muutama viikko sitten pidin kokouksen täällä parlamentissa kiinalaisten kanssa ja kiinalaiset sanoivat, että viiden vuoden kuluttua ohitamme teidät, koska siellä todellakin investoidaan teknologian ja kiertotalouteen. Te ette sanonut ekodesign kysymyksestä mitään. Mehän tiedämme jo tuotantovaiheessa voidaan voittaa hyvin paljon, koska sitten hän tuotteita voidaan korjata, ne kestävät kauemmin ja sitten ei synny lainkaan jätettä. Mitä me voimme nyt odottaa vielä ennen Eurooppa-vaaleja ekodesigniin liittyen? Uskon, että siihen liittyy hyvin paljon potentiaalia ja teollisuus on myös valmis ottamaan tämän askeleen kohti innovaatiota. Kiitos. Thank you very much. Uh, Madame Vishnev. Kiitos oikein paljon, edustaja Vishnevska. Ah, yeah, she's not here. Uh, Monsieur Parnier. Edustaja Parnier. Euh, monsieur le commissaire. Euh, hyvä komission jäsen. onnittelut, hyvä komission jäsen, siitä, että olette käsitelleet täällä myös hormonihäiritsijöitä niin merkittävällä ja vahvalla tavalla, kun teitte alustuksessanne. Tämä valtatasapaino, johon Euroopan parlamentti ja Envi-valiokunta halusivat päästä, tuotti tulosta, koska nyt ensimmäistä kertaa kuulemme komission näin korkeassa asemassa puhuvan halusta torjua hormonihäiritsijöitä, joten bravo tästä teille. Toiseksi on hyvä komission jäsen elintarvikke tuhlaus, ette ollenkaan puuttunut tähän minun mielestäni hyvin tärkeästä, tärkeäseen asiaan. Melkein 100, tonnia, 100 miljoonaa tonnia on tuhlataan vuosittain, voidaan kohta olla 180 miljoonassa tonnissa. Euroopan tavoite on tästä syyksi vastuuton. Siksi tuen sitä, että vahvistettaisiin ruokan, ruoantuhlauksen vähentämistä ainakin 30 prosentilla vuotta 2025 ja 50 prosenttia vähennystä vuoteen 2030. Tämä on Euroopan parlamentin maaliskuisen päätöslauselman kanta. Voisitteko sanoa, tukeeko komissio tätä ehdotusta? Si, äh, Mr. Florence. Kiitoksia, edustaja Florence. Herra varapuheenjohtaja, kiitokset Eilen ja tänään kuuntelin erittäin tarkkaavaisesti ja voin painottaa kaikkia kysymyksiä, mitä vesipuitedirektiiviin tulee. Se on viety tuomioistuimeen maassa, niin se on ihan oikein. Mm, mutta täällä puhutaan vedestä No, minun alueeni on vedensuojelualue ja siellä on paljon ongelmia sen suhteen, että vedessä on jäänteitä lääkkeistä. Mitä komissio tulee tekemään tässä? Vesilaitokset eivät ole kovinkaan paljon puuttuneet tähän. No, puolainen kollegani nyt vält- valitettavasti lähti, mutta muuttakaa strategian, mitä kadmium, älkää muuttako strategian, mitä kadmiumin ja, ja lannoitteisiin tulee. Emmehän me nyt voi nostaa kadmiumarvoja. Tässähän kuluttajat kauhistuisivat. Pysykää vahvana. Tämä tulee vain yhdestä nurkasta, josta halutaan ostaa jotain romua, romu on halpaa ja siellä sitten kadmiumarvotkin olet korkeita. Joten näitä ei saa nyt sitten todellakaan levittää meidän pelloillemme. Kiitos. Thank you, uh, Mr. Dance. Kiitoksia, edustaja Dance. Thank you very much. Kiitos oikein paljon, hyvä varapuheenjohtaja täällä vasemmalla. Halusin sitä kysymyksen kestävän kehityksen tavoitteista. Olen kuullut hyvin paljon lämpimiä sanoja komissiolta ja se on ihan tervetullutta. On tämä sidosryhmien foorumi, joka tapaa jälleen kerran tammikuussa ja se on oikein tervetullutta. Mutta tämä kasvu- ja työpaikka-agenda, mitä konkreettisia ehdotuksia komissiolla on, jotta voidaan varmistaa taloudellisesti, sosiaalisesti, ympärillisesti ja hallinnossa saavutuksia, erityisesti kun on kyse EUn budjetin määrittelemisestä seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi. Ja onko mitään konkreettisia ehdotuksia sen suhteen, mikä rooli parlamentilla voi olla tässä sidosryhmien prosessissa? koska me kuulemme paljon rohkaisemia sanoja siitä, mikä rooli meillä voisi olla, mutta mitään sitoumuksia komissiolta ei ole. Jos voisitte vähän valoittaa asiaa, niin se olisi hyvä. Kiitos. Thank you. Um... Kiitos. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron tässä vaiheessa? Edustaja Delay. Teillä on puheenvuoro. Merci, madame la Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta komission jäsen. Haluaisin vielä jatkaa Gilles Barnion kysymystä koskien ruoanhaaskausta. Milloin saamme ehdotuksen koskien menettelyä, jolla lasketaan ruoanhaaskaus, koska ei riitä, että ehdotetaan ja äänestetään siitä, että vähennetään haaskausta. Meidän pitäisi myös saada määritelmät ja menettely tätä varten. Kiitoksia. Madame euh, Sherpirik. Edustaja Sherpirik. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kysymys Hollannista. Mikä on tilanne biokaasun suhteen ja vihreän energian suhteen? Voisitteko ehkä hieman valoittaa tätä, koska tätä tulemme käsittelemään seuraavaksi. Tähän liittyy paljon kysymyksiä. Thank you very much, colleagues. Kiitoksia kollegat. Tähän päättyy kysymyskierros. Nyt komissiaisen teillä on puheenvuoro. Thank you very much. Kiitos. Ensinnäkin ympäristörikokset. Meillä on lainsäädäntöjärjestelmä, joka käsittelee kaiken tyyppisiä rikoksia, ja komissio ei aio ryhtyä erityisiin toimiin, mitä ympäristörikoksiin tulee. Toki jaan huolen aiheenne, tämä on ongelma. Ja joissakin tapauksissa on paljon korruptiota tähän liittyen. Mutta me emme erottele eri rikostyyppejä, emme kategorisoi niitä niin, että olisi erityisiä toimia erityyppisille rikoksille. Rikostutkimus on jäsenvaltion viranomaisten käsissä. Joskus me voimme levittää parhaita käytäntöjä ja nostaa esille tyypillisiä tapauksia liittyen ympäristörikoksiin. Sitten työllisyystilanne, joka vaihtelee jäsenvaltioissa. Onneksi tässä suuntaus on kääntynyt myönteisempään EU-ssa. Työllisyysluvut ovat korkeampia koskaan ja tämähän on erittäin myönteistä. Mitä työttömyyteen sitten tulee, niin ollaan samalla tasolla kuin vuosina 2008-2009, joten se on laskusuunnassa. Mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö olisi jäsenvaltioita, jossa tilanne olisi huonompi kuin toisissa, tai että ei olisi haavoittuvia ryhmiä, niin kuin nuoret ja vanhukset esimerkiksi, jotka edelleen kärsivät siitä, että eivät pääse työmarkkinoille. Se, mitä komissio tekee tällä alla, on, että se käyttää eurooppalaista ohjausjaksoa, kasvuraportteja ja maakohtaisia suosituksia ja muita taloudellisia välineitä, joita meillä on. Voin vakuuttaa, että meillä on paljon mahdollisuuksia auttaa jäsenvaltioita, mutta me emme voi tehdä tarvittavia uudistuksia niiden puolesta. Mutta onneksi taloudellinen tila on vakautunut Euroopassa sisämarkkinoiden kautta me voimme edistää kasvua ja työpaikkojen luontia ja kauppapolitiikkaa. Herra Lainen mainitsi Kiinan. Kiina voi olla hyvä kumppani meille kiertotaloudessa, koska siellä on tarve puuttua ympäristöhaasteisiin, joita he joutuvat kohtaamaan. Ja siellä haasteet ovat vielä suurempia kuin täällä. Tämä ei tarkoita, että meidän pitäisi tehdä yhtä paljon kuin heidänkin. Kiina voi olla suuri markkina eurooppalaisille ratkaisuille – mutta samanaikaisesti me voimme luoda yhteiset markkinat uusille bisnesmalleille ja teknologioille. Kiina tekee hyvin paljon, mitä kiertotalouteen tulee. Ja se on mahdollisesti yksi suurimmista alueista, joissa voisimme syventää yhteistyötämme. Meillä on ollut ongelmia Kiinan kanssa, mutta kiertotalous, ympäristön suojelu, ilmastopolitiikka on kokonaisuus, jossa me voimme tehdä hyvää yhteistyötä. No sitten ekodesign. Hyvä, että otitte tämän asian esille. Meillä on erittäin käytännönläheinen lähestymistapa. Me haluamme laajentaa soveltamisajoja energiatehokkuudesta kestävyyteen ja korjattavuuteen. Me tässä puhumme tällä hetkellä eri tahojen kanssa mitä he ajattelevat, mitä tulisi tehdä, mikä on mahdollista ja miten me voisimme muuttaa sääntelyympäristöä niin, että me voisimme kattaa useampia ulottuvuuksia ekodesign-direktiivissä. Olen erittäin kiinnostunut tästä. Esimerkiksi korjattavuus Se on kysymys, josta monet ovat huolissaan. Esimerkiksi jos puhelin, älypuhelin putoaa ja sitten lasi hajoaa, se on aika vaikea korjata. Tämä on vain yksi esimerkkeistä. Mutta tässä vaiheessa en voi antaa teille mitään konkreettisia lupauksia minkälaisia muutoksia me tulemme tekemään. Mutta ekodesign-direktiivi on loistava väline. Se on osoittautunut erittäin tehokkaaksi välineeksi, kun puhutaan energiatehokkuudesta. Ja kuten sanoitte aivan oikein, niin e, teollisuus on ottanut sen hyvin vastaan. Mutta ainoa ongelma tämän lainsäädännön kanssa on että se on yksi varmaan kaikkien eniten väärin ymmärretystä lainsäädännöistä Euroopan unionissa. Ja kuitenkin nyt käsitys on muuttunut vähitellen, koska teollisuus on ruvennut puhumaan siitä aikaisemmin. Myös kuluttajajärjestöt ovat nostaneet asian esille. No, sitten elintarvikejätteet Täällä oli kaksi kysymystä liittyen elintarvikejätteisiin. Tämä on toinen alue, jossa me olemme olleet yhteydessä eri tahoihin, koska me haluamme ymmärtää, mikä olisi oikea taso ruveta mittaamaan elintarvikejätettä ja mistä elintarvikejäte tulee. Me tiedämme, että sitä tulee maataloudesta, teollisuudesta, jälleenmyyntisektorilta, tukkumyyntisektorilta, ravintoloista ja niin edelleen. Mutta miten me voisimme mitata elintarvikejätettä? Tämä on kaikkein tärkein ja ensimmäinen kysymys, mikä meidän täytyy identifioida. Sitten meidän täytyy sopeuttaa politiikkoja, mutta ensin meidän täytyy tietää, mistä ja kuinka paljon elintarvikejätettä tulee. Eli meillä on käymässä käynnissä konsultaatio tällä hetkellä eri tahojen kanssa. Herra Florence, hän puuttui vesiongelmiin ja kasteluongelmiin ja lääkejäämiin vedissä. Se on se syy, miksi me haluamme pitää kiinni kadmiumtasoista asetuksessa. Tämähän oli juuri se syy, miksi teimme ehdotuksen tästä lannoitedirektiivistä tai asetuksesta. Ja sitten jätevesialoite on myös erittäin tärkeä tästä näkökulmasta. Olisi hyvä, jos me voisimme käyttää kasteluun enemmän käsiteltyä vettä, mutta meidän täytyy kuitenkin olla varmoja siitä, että vesi on todellakin turvallista. Sitten tämä lannoitedirektiivi. Uskon, että tähän liittyy paljon väärinkäsityksiä. Nämä lannoitteet, joissa on vähemmän kadmiumia, niitä voidaan myydä vapaasti sisämarkkinoille. Jos haluaa käyttää jotain muuta jäsenvaltioissa, niin sekin on mahdollista vielä tulevaisuudessa mutta me haluamme luoda sisämarkkinat turvallisimmille lannoitteille pohjo- lantaa pohjautuen muun muassa. No en tiedä, mitä meidän pitäisi tehdä. Ehkä neuvosto pitäisi kutsua paikalle ja käydä läpi kaikki, mitä on ehdotettu ja yrittää selittää, mitkä pääkohdat ovat koska en nyt usko, että se on niin vaikea ymmärtää, eikä se nyt ole niin vaarallista kuin jotkut ovat sanoneet. No sitten parlamentin rooli. Toimeenpanosta. Te mainitsitte täällä sosiaalisen tasa-arvon ja työpaikkojen luomisen ja kestävän kasvun. Tätä pitäisi tarkastaa ainoastaan kestävän kehityksen näkökulmasta. Joka kerta, kun me puhumme kiertotaloudesta esimerkiksi tai seuraavista monivuotisista rahoituskehyksistä, niin toki parlamentti on tässä tärkeässä asemassa. Muutkin politiikan alat tässä ovat mukana, kun puhutaan kestävästä kehityksestä. Jos parlamentti ei ole mukana, tai jos se ei ole edustettunut kaikilla foorumeilla, niin se ei tarkoita sitä, että parlamentilla ei olisi rooli, kun me puhumme kestävästä kehityksestä ja sen toimeenpanosta. Sitten biokaasukysymys. Tämä kuuluu uusiutuvien energian pakettiin ja biokaasu on varmasti merkittävässä asemassa tulevaisuudessa. Ensin tarvitsemme teknologiaa, innovaatiota, sitä onkin jo, mutta toki teknologia kehittyy tällä alalla – Meillä on nyt jo paljon mahdollisuuksia, ja niin, mutta se, miten niitä on käytetty paikallisella tasolla, niin se on sitten taas eri kysymys. Sääntely, ympäristö, mutta tie, tietoisuuden luominen nämä ovat ehkä suurimpia haasteita tällä hetkellä, mutta biokaasu tulee kuitenkin olemaan tärkeässä roolissa ja myös kun puhutaan jätehuollosta tulevaisuudessa. Arvoisat jäsenet, kiitokset kysymyksistänne ja kommenteistanne. Jatketaan tätä yhteistyötä ja aina kun teillä on jotain, mitä haluatte keskustella kanssa, niin toki olen aina käytettävissä. Niin kiitoksia rouva puheenjohtaja. Thank you very much, uh, President, for... Kiitoksia oikein paljon varapuheenjohtaja siitä, että olitte täällä tänään kanssamme. Luotamme teihin kuten aina ja kiitämme teitä tarjouksestanne. Uh, pitää yllä vahvaa suhdetta valiokuntaamme. Kiitoksia. Pidämme ihan pienen tauon ennen äänestyksiä, 10 minuuttia. Um, hello, everyone. Let's start with the votes. Wh which is the first item? We start with the vote on uh, the report. Aloitamme äänestyksen edustaja Grostetin mietinnöstä. Pyytäisin, että äänestyksen tarkkailijat olisivat hiljaa ja tarkkailisivat No niin, ensinnäkin edustaja Krostetin mietintö. Uuden ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edistävä suhteellisuusarviointi. Äänestämme yhdessä tarkistusryppään puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta. Kuusikymmentäkaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 68 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Amendment 70, who is in favor? 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan en nähnyt. 67 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 71 Ei, hypämme tarkistuksen 73 puolesta vastaan Tyhjä hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjä hylätty.

tyhjää, hylätty. 82 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 83 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 84 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 85 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 86 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 87 puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaanpa, koska en nähnyt kunnolla. 87. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92, 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96, 98 puolesta vastaan 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 102 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 103 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Sataviisi puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. 106, 107 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylä. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Minulla oli onnea, mutta laskin ryhmien käyttäytymisen puolesta ja ajattelin, että enemmistö on juuri hiukan puolesta. 116 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 117 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 120 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 121 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjä hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kolmetoista puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Neljätoista puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 15 puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää. 16 puolesta, 16 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 23 raukeaa 24 puolesta 24 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 vastaan, tyhjä hylätty. 44 puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. 45 puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. 46 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 47 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 48 puolesta, vastaan, tyhjä Tarkistetaan 48. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 49 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 50 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 51 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 52 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 53 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 54 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 55 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 56 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 57 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 58 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 59 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 60 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Nyt loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Seuraava esityslistan kohta on Rouva Charlesin mietintö Euroopan vammaistrategian täytäntöönpano. Aloitamme tarkistuksella 14 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 27 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 28 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 30 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 31 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tyhjää. 37. Tarkistetaan. Tarkistus 37. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 43 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 44 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 46 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 48 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 49 puolesta, vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 48 puolesta. Vastaan. Niin me äänestimme siitä anteeksi. 50 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 55 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 56 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 56. Se äänestys päättyi ja se on hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kohdalta äänesty 60. Ensimmäinen kohta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Um, accelerating clean... Seuraavaksi puhtaan energian innovoinnin nopeuttaminen edustaja Ekin mietintö. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Viisi puol... Ei viisi raukea, kuusi puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Seitsemän puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kymmenen puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Yksitoista puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 12 puolesta, 11 hyväksytty. No, tarkistetaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Ai. Miten ihmeessä? näen, että oikeastaan vasemmisto on täysin jakautunut tässä asiassa. Se eh, tämän taustalla oli. Minä katsoin koordinaattorien käsissä ja ajattelin, että tämä on ihan varma juttu. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 13 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 14 puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 20 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 21 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 22 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 23 puolesta, vastaan, en ole nähnyt EPPtä laisinkaan. 23 pyydän. Nostakaa kätenne. Kuka on puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 24 puolesta. Vastaan. Hylätty. 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 äh, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 44 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 45 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Onnittelut. Next one. Sitten seuraava. Environmental Implementation Review. Ympäristölainsäädännön täytäntöpannon arviointi. Hienot yhteisesittelijät tässä. Tarkistus 18 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 33 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjä hylätty hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 42 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 44 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 45 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Hyväksytty korjaa puheenjohtaja. 47 puolesta vastaan tyhjä, tyhjä hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 58 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 59 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 60 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 61 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 62 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 63 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 71 puolesta, va, e, emme äänestä tästä. 72 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjä Tarkistetaanpa koneellisesti. Ette nosta käsiäni kunnolla. 75 siis. Äänestys alkaa ja päättyy. Hmm. Hyväksytty. 76 puolesta vastaan. 76 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 2 puolesta hylätty. Pahoittelin, tarkoitin sanoa hylätty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 3 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kuusi kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjä hylätty yhdessä 8 ja 15 yhdessä. Näin puolesta tuohon vastaan tyhjä, hyväksytty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjä, hylätty. yksitoista puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. kaksitoista puolesta vastaan tyhjä, hylätty. kolmetoista kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjiä tarkistetaan. 16. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Loppuäänestys koneellisesti äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Kiitoksia. Ja viimeinen äänestys. toimintasuunnitelma luonnon, ihmisen ja talouden hyväksi. Hieno, lista esittelijöitä taas. Let's start with amendment in favor. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Amendment nine. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, vielä kerran. Tarkistus 10 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 11 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 14 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan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 34 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 39 ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 39 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan. Ai. Niin, harmi, että se raukeaa, kun olisitte sen hyväksyneet. No niin, sitten 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 Tarkistet. 55 uudestaan puolesta. Tai tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 57. Kuka puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 90 osa 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 raukeaa. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 74 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 77 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 81 osa 1 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty Kolmas puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljäs puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Se oli viide, osa 5, sitten osa 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 87 puolesta vastaan tyhjää 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty,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 97 puolesta vastaan tyhjää. Vielä kerran 97 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 98 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 99 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 100 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 101 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 104 ja 105 yhdessä puolesta vastaan tyhjä hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 107 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 109 puolesta tyhjä hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjä. Sitten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 Ja siinä se. Se on hyväksytty. Äänestys on päättynyt ja myös työpäivä sen myötä. Nähdään ensi viikolla. Eli 19. päivä lokakuuta pyytäisin, että koordinaattorit jäisivät vielä tänne koordinaattoreiden kokoukseen.